Kuka siellä on. Siis nyrkkeilyiden kohdalla näkee, miten suuri maa se on. Kiitoksia kollega Sivets. Sitten Kelam kaksi minuuttia. One